Um, thank you very much. Kiitos paljon. Tiedän, että tuonne huoneen takaosaan on pakkautunut paljon ihmisiä. Tervetuloa teille kaikille. Tervetuloa sisämarkkina kuluttajansuoja asioin valiokunnan iltapäiväkokouksen. Meillä on edessämme julkinen kuuleminen, jonka aiheena on standardointi 21. vuosisadalla. Esittelijä on Marlene Mitsi. Me johdamme tätä kokousta kumpikin osaltamme. Ensimmäisessä osassa puhutaan innovatiivisista, yhteen liitettävistä ja yhteen toimivista standardeista ja toisessa osassa puhumme siitä, kuinka standardit auttavat meitä luomaan uuden aikaisen, moderniin, kaikki mukaan ottavan yhteiskunnan. Meillä on hienoja asiantuntijoita paikalla, paikalla tänään iltapäivällä. Torstai-iltapäivät ovat usein hieman haastavia ajankohtia parlamentin jäsenille, koska monet joutuvat silloin matkustamaan ja omiin vaalipiireihinsä. Mutta täällä on monia jäsenten avustajia paikalla ja lisäksi internetin välityksellä kokousta voi seurata suoratoistona, vaikka ettekään näe, että näekään kovin monia jäseniä paikalla tänään. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö paljon suurempi yleisö seuraisi kokousta. Haluaisin toivottaa tervetulleeksi myöskin eri sidosryhmien edustajat tänne kokoukseemme. Seuraamme tätä kokousta. Tarkoituksena on kuulla, mikä nykytilanne vallitsee, kun on kyse standardoinnista, mitä pitäisi parantaa ja mitä asiantuntijat katsovat, mitä asiantuntijat pitävät sitä tavasta, jolla komissio hoitaa näitä asioita. Marjane Mitsi on esittelijä. Tämä on sen tällä hetkellä valiokunnan käsittelyssä. Käsittääksemme tästä tullaan äänestämään valiokunta-aloitteisena mietintönä sitten, kun valiokunnan esityslistalle löytyy tilaa tällä asialla. Todennäköisesti äänestykseen päästään toukokuussa. Tämä aikataulusta. Haluaisin kiittää esittelijää lämpimästi hänen tekemästään työstä ja näkin puheenvuoron samatien hänelle. Kuulemisen jälkeen voidaan käydä vielä keskustelua. Tiedän, että esittelijä itse joutuu lähtemään täsmällisesti kokouksen jälkeen ehtiäksen lentokentälle, koska kuulin, että Malta ei mene kovinkaan montaa lentoa. Kenties tällä puolivuotiskaudella muutama lento enemmän kuin yleensä. Hienoa, että Malta nyt toimii puheenjohtajavaltiona. Kuulin myöskin, että minunkin kommenttini välitetään eteenpäin sähköisessä muodossa. Ja mikäli joku haluaa kommentoida tai ilmaista kantansa, niin voidaan nämä kanavat lähettää sähkö, sähköisiä viestimme käyttäen. Ole hyvä Marlene. Kiitos puheenjohtaja. Kun ryhdyin laatimaan tätä mietintöä, niin en tiennyt ollenkaan, mitä standardit ovat, enkä ymmärtänyt, miten tärkeitä standardit, standardointi on, kun ryhdyin perehtymään tähän aiheeseen. Ymmärrän, että me näemme, koemme, tunnemme, haistamme standardit ympärillämme. En aivan ollut tästä tietoinen. Me käytämme standardeja joka päivä. Ne ovat osa joka päivästä elämäämme terveydenhuollossa, liikenteessä, rakentamisessa, energiahuollossa, huonekaluissa, elintarvikkeissa, kaikissa älylaitteissa, joita me käytämme jatkuvasti, kun viestimme keskenämme. Standardit ovat mukana. Emme voisi toimia ilman standardeja ja niitä verkostoja, joiden kautta ne toimivat. Ne voivat vähentää kustannuksia, lisätä tehokkuutta, parantaa turvallisuutta, kansalaisten osalta, parantaa kuluttajan suojaa, lisätä myyntiä ja tuoda uutta teknologiaa, lisätä kilpailukykyä innovatiiviseen Eurooppaan. Niillä on myös keskeinen rooli kilpailukyvyn kannalta eurooppalaisissa yrityksissä. Ne avaavat uusia markkinoita ja saavat myös suurtuotannon etuja esille. Näin erityisesti PK-yritykset voivat kilpailla tasa-arvoisina. Ne voivat myös viedä innovointia eteenpäin ja teknistä Äh, uudistusta eteenpäin. Ne tarjoavat hyvän perustan, jonka pohjalle eh, yritykset voivat kehittää uutta teknologiaa ja parantaa jo olemassa olevia käytäntöjä. Katson kuitenkin, että standardeilla päästään kaikkiin näihin tavoitteisiin, mutta vain niin, että niitä kehitetään standardointijärjestelmän kautta Euroopan tasolla läheisessä kumppanuussuhteessa yhteistyössä teollisuuden, viranomaisten, standardisointiorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa. Tulisi toimia avoimesti, osallistavasti, konsensushakuisesti, jotta löydetään tekniset tai laatuvaatimukset nykyisten ja tulevien tuotteiden osalta, palvelujen tai metodien osalta. Ja tämä on oikeastaan mietintöni keskiössä. Kun asetamme korkean vaatimustason tuotteille ja palveluille, jotka johtavat siihen, että toiminnat ovat hyviä ja näitä tuotteita voidaan vertailla ja palveluita voidaan vertailla, näin voimme osallistua yhteiskunnallisesti, taloudellisesti, ympäristön kannalta kestävään kehitykseen. Standardit ovat keskeinen väline, kun kehitämme hyvää yhteiskuntaa. Pitää paikkansa, että standardit ovat äh, vapaaehtoisia, markkinavetoisia välineitä. Emme voi velvoittaa yrityksiä investoimaan miljoonia, jopa miljardeja euroja standardien kehittämiseen, jollei sitten ole nähtävissä etua ja korvausta, joka on suhteessa pitkän aikavälin investointien tuottoon. Sen takia on tärkeää kuunnella ja ottaa huomioon yritysten näkemykset silloin, kun ne kehittävät näitä standardeja joka päivä. Standardointiprosessi on hyvin kilpailualtis ala ja katson, että on tärkeää kuunnella ja ottaa huomioon myös standardien käyttäjien näkökulma. Eli minä, sinä, kaikki me kuluttajat, työntekijät, innovatiiviset PK-yritykset, jotka käyttävät standardeja uusien tuotteiden kehittämiseen. Me kaikki niitä käytämme. Standardoinnin ei tarvitse olla kiistakapulana. Sen ei tarvitse tuottaa äh, kaksinapaisuutta suurten ja pienten välillä, eh, yritysten ja toisaalta kansalaisjärjestöjen kuluttajien ja AY-liikkeen välillä. Silloin eh, kun ajatellaan myös eh, standardien luojia ja standardien käyttäjiä, ei tarvitse olla tätä kaksinapaisuutta. Voimme tehdä osallistavan järjestelmän, avoimen järjestelmän pohjalta työtä, jota kaikki voivat tukea mahdollisuuksien mukaan. Kaikista onnistuneimmat standardit ovat sellaisia, jotka saavat teollisuuden, pk-yritysten, viranomaisten, kuluttajien ja kaikkien muidenkin vahvan tuen taakseen. Sen takia olen tyytyväinen, että IMKO on päättänyt järjestää tämän kuulemistilaisuuden tänään. Täällä sidosryhmät voivat esittää näkemyksiään ja toivottavasti kuulemisen loppuun mennessä se kuilu, joka kenties on eriävien näkemysten välillä, on kutistunut ja ymmärrämme paremmin eri sidosryhmien tarpeita. Kiitos. Kiitoksia paljon tästä puheenvuorosta. So just to remind the speaker. Voisin muistuttaa, muistuttaa puhujia siitä, että on kuitenkin 5-6 minuuttia aikaa. Pistämme kellon tikittämään. Näin. Meillä on sitten aikaa esittää kysymyksiä ja kuulla vastauksia. Ensimmäinen puheen Adrian Skres. Hän on Etsin johtotehtävissä. As a standard setting. Kiitos puheenjohtaja. Standardia asettavana järjestelmä, joka ei on tunnistanut etsillä, on nyt oikeus laatia standardeja, jotka tukevat Euroopan unionin politiikkoja, tunnustavat prioriteetit ja antavat panoksensa sille, että eurooppalaisten, kans, eurooppalaisten terveyttä edistetään. Tässä vastuullisessa tehtävässä olemme rakentaneet vankan perustan, jolle monet menestystarinat ovat pohjautuneet. 5G on monien etsin jäsenten mielessä keskittymisen keskittymisen keskiössä oma 3GPP-hanke, jossa on myös toimintaohjelma, jonka myötä pyritään saamaan 5G-spesifioituja lisää kirjassa aikataulussa, jonka teollisuus on asettanut. Muut etsikomiteat ovat teknologian kannalta tärkeitä, joka on 5G-järjestelmän kannalta myös sekä Etsi on johtanut mobiiliviestinnän vallankumousta ensimmäisestä kolmanteen sukupolveen. Sen takia se on hyvässä asemassa johtaakseen tuota matkaa kohti viidettä sukupolvea samalla tapaa. Etsi on keskiössä, kun ajatellaan esimerkiksi internettiä. Merkittävin toiminnon ryhdytty, jotta standardisoitaisiin mekanismeja, jotka salivat IoT-yhteenliittävyyden, yksinkertaistetaan palveluiden toimittamista ja varmistetaan yhteentoimivuus. Suora osallistuminen monien sektorin osalta auttaa etsiä huomattavasti varmistamaan, että standardit, joita laadimme, täyttävät loppukäyttäjien tarpeet. Tämän yhteiskunnassa turvallisuus ja yksityisyys viestinnässämme on tullut yhä tärkeämmäksi ja kriittisten infrastruktuurien turvallisuus on erityisen tärkeää ETSI osallistuu suoraan moniin eurooppalaisiin turvallisuusvirastoihin, jotka tekevät väsymättä työtä täyttääkseen nuo tavoitteet ja pyrkivät tuottamaan standardeja, jotka on valmistettu kaikkien normien mukaisesti. Tämä sama, toim- tämä sama toistuu kaikissa toiminnoissamme, eli että mitä tahansa turvallisuus on aina otettu huomioon alusta asti sen sijaan, että se olisi vain jälkiarviossa mukana. Etsin standardin yhten toimivuus on toiminnamme etusijalla. Se on pitkään käytössä ollut, kun testaamme yhteen toimivuutta. Se on tärkeää tuon työn kannalta ja lisää resursseja on nyt annettu sille, että voitaisiin lisätä kapasiteettia ja kompetenssia. Keskuksen työ liittyy voimakkaasti siihen, mitä EU on pyytänyt siltä ja sillä tuetaan eurooppalaisia aloitteita – tehtävä on päättymätön, kuten on myös into ja väsymättömyys. Aina ei ole mahdollista saavuttaa konsensusta yhdistämästä ratkaisusta, ja tämä saattaa johtaa moniin ratkaisuihin markkinoilla. Yhteen toimivuus tällaisten ratkaisujen välillä ei ole yksinkertainen asia, ja se voidaan saavuttaa vain, jos relevantit teollisuuden toimijat jakavat saman tavoitteen monia esimerkkejä siitä, milloin Etsi on onnistunut saavuttamaan tämän, vaikka aikataulu usein johtaa siihen, että yksi ratkaisu saa enemmän suosiota markkinoilla kuin muut. Etsi nauttii tästä tunnustuksesta eurooppalaisena standardi organisaationa, mutta Etsin standardit on aina valmistettu kansainvälisille markkinoille – Monet etsin standardeista ovat muuttuneet maailmanlaajuiseksi menestystarinoiksi, mutta pitäisi myös muistaa, että tämä on tapahtunut suunnittelun eikä vain tuurin myötä. Etsillä on 804 jäsentä tällä hetkellä 67 valtiosta ja 131 noista jäsenestä on rekisteröity EUn tai Euroopan ulkopuolelle. Se osallistuu suoraan kansainvälisiin standardiprosesseihin. Tämä johtaa siihen, että tämä kansainvälistyminen on lopputuotteessa jo mukana valmis. historia osoittaa, että tämä kansainvälistyminen, joka on suunniteltu tuotteeseen, on menestyksekäs toimintamalli ja se tulee palvelemaan etsiä hyvin tulevaisuudessakin. Ja jos ajatellaan etsin eri jäseniä, niin on mielenkiintoista huomata, että yli sata akateemikkoja ja tutkijajärjestöä osallistuu suoraan työhömme tämä läheinen suhde tutkimuksen ja tiedemaailman välillä paljon varmistamaan sen, että standardit huomioon viimeisimmät teknologiset edistykset. Samalla tapaa suora osallistuminen, eli mikro- ja pk suora osallistuminen standardointiprosessiin on kannustettua ja erityistoimenpiteisiin on ryhdytty, jotta voitaisiin poistaa potentiaaliset esteet sille, että ne voisivat osallistua Tämä on johtanut 208, tai sitten 208 mikro- ja pk-yritystä on saanut etsin jäsenyyden ja näillä ne osallistuvat suoraan työhön. Ja 25 prosenttia nyt sitten etsin jäsenistä on juuri näitä yhtiöitä. Tämä ei tarkoita sitä, että pitäisi nyt levätä laakereilla, mutta se osoittaa sen, että toimet, joihin on ryhty kannustamaan näiden toimijoiden osallistumista, ovat kantaneet hedelmää. Yksi sivutuote sille, että tehdään työtä innovaation parissa on se, että tekijänoikeudet ja patentit tulevat tästä siis mukaan. Tasapaino palkintojen välille on tärkeää ja pitää toisaalta pohtia täytäntöönpanon kustannuksia. Tästä keskustellaan siis usein. Voidaan kirjata, että Euroopan standardijärjestöillä on kaikilla sama periaate tekijänoikeuspolitiikoissaan, eli tarvitaan aikaisen vaiheen ilmoituksia ja patentin omistajien pitää ilmoittaa, että ovat valmiit myöntämään lisenssejä oikeudenmukaisin ja syrjimättömiin perustein. Tiivistettynä puheenjohtaja etsi uskoa, että sen kansainvälinen ja osallistuva jäsenyyspolitiikka, suora osallistumismalli ja se, että keskitytään toimivuuteen ja vankkaan IPR-politiikkaan asettaa sen hyvään tilanteeseen ja se tyydyttää Euroopan politiikat ja prioriteetit ja tietenkin se on valmis toimimaan komission palveluksessa ja keskustelemaan yksityiskohtaisen suunnitelmista kun tarpeen. Kiitos. Thank you very much. The second... Kiitoksia paljon. Toinen puhuja on Sebastian Faletti. Hän toimii pääsihteerinä European Digital SME Alliancein pääsihteerinä. Tuo edustaa 20 000 yritystä 18 maassa. Olkaa hyvä. Madam Chairman and good Kiitos puheenjohtaja. Hyvää iltapäivää kaikille. Te jo minut esittelitte niin hyvin, että nyt ei tarvitse enää uudelleen esittäytyä. Ja kenen puolesta täällä puhun, sekin tuli mainituksi. No niin. Haluaisin käsitellä, pohtia kysymystä, ovatko standardit sellaisia, että ne auttavat vai ovatko ne esteenä PK-yrityksille? Tämähän on yksi niistä tärkeistä kysymyksistä, joka nousee esille myös IMKON mietinnössä. Monet kysyvät tämän kysymyksen. Toki näkemyksiä on monenlaisia. Me haluamme esittää omamme. Olemme suorassa yhteydessä yrityksiin, jotka ovat mukana standardisoinnissa. Yritykset ovat olleet myös lisensoinnissa ja neuvotteluissa mukana liittyen näihin SEP-patentteihin, standardoinnin kannalta oleellisiin patentteihin. kun ajatellaan sitä, että meillä on tätä Front-periaatteen mukaista politiikkaa, eli oikeudenmukaista, kohtuullista, syrjimätöntä, niin on aivan kiistämätöntä, että pk-yritykset pyrkivät avoimen lähteen käyttöön ja rojaltivapaaseen käyttöön. Kyse on siitä, onko tällaisia standardeja käytössä. No, pidetään kuitenkin kiinni aiheesta ja yritän nyt käydä nämä kalvot lävitse. Ensinnäkin meidän mielestämme, mitkä ovat näiden patenttien e- edut. Tämä on hyvin tärkeää, koska haluamme korostaa, että SEP-patenttien kautta PK-yrityksillä on pääsy. Ne saavat teknologiaa käyttöönsä. Nämä standardit ovat avoimia. Näin teknologia on PK-yritysten käytössä ja ne voivat kehittää niitä edelleen. Näin myös muut voivat siis käyttää näitä jo kehitettyjä teknologioita. Näin PK-yritykset voivat toimia innovatiivisesti ja rakentaa jo olemassa olevan kehitetyn monimutkaisen teknologian päälle, jota ne eivät voisi itse kehittää. Tämä on tärkeää, jos ajatellaan esimerkiksi suljettuja teknologioita, joihin pk-yrityksillä ei ole minkäänlaista pääsyä. Toinen hyvä puoli SEP-patentissa on se, että ne tarjoavat taloudellista kannustinta ja tuottoa pk-yrityksille, jotka in, eh, investoivat tutkimukseen ja kehitykseen standardien kautta. Eli näin suuret yritykset hyötyvät, mutta tämän lisäksi myös pk-yritykset hyötyvät. Meistä on hyvin tärkeää ylläpitää tämä etu. No sitten eteenpäin esityksessä. Mitkä ovat sitten huonot puolet? sellaisena kuin me ne näemme. Ensinnäkin, miten määritellään FRANT-periaatteet? Se on hyvin geneerinen määrittely ja on hyvin vaikeaa sanoa etukäteen, mikä tulee olemaan rojaltien hinta. Kuinka paljon täytyy maksaa tuotteesta? PK-yritykset eivät myöskään löydä mitään vertailukohtia eikä julkisesti satavilla olevaa tietoa näistä. Ja käytäntö liiketoiminnassa on sellainen, että tehdään salassapitosopimuksia, ja jos PK-yritykset haluavat saada tätä tietoa, niin ne eivät löydä sitä keskustelemalla yritysten tai kilpailijoiden kanssa, koska kukaan ei tätä tietoa anna, koska on tehty salassapitosopimus. Se, että on ennakoimattomia kustannuksia, näkyy usein investointiesteenä uusien tuotteiden tiellä. Toinen tärkeä seikka on se, että katsomme, että meillä vallitsee tiedossa epäsymmetria pk-yritysten ja suurten yritysten välillä. Suurilla yrityksillähän on jo neuvotteluasema. Ne ovat neuvotelleet jo SEP-patenteista. Ne tietävät Frant-periaatteet, tietävät mitä ne joutuvat maksamaan ja kuinka paljon täytyy veloittaa, koska he ovat tehneet näin jo aiemmin. Sitten taas pieni yritys on ensimmäistä kertaa liikkeellä, lähtee neuvotteluihin eikä tiedä yhtään mistään mitään, eli tieto on epäsymmetristä ja PK-yrityksille syntyy tästä haittaa. Sen takia katsomme, että pienet maksavat suurempia rojalteja tai saavat sitten pienempiä rojalteja, kun itse lisensoivat äh, SEP-patentteja. Me katsomme, että myös avoimuudessa ja tietokannassa on laatuun liittyviä ongelmia. Tietokannassa on tuhansia ja tuhansia patentteja ja on hyvin vaikeaa tietää, mitkä se patentit pätevät tietyn tuotteen kohdalla. Sitten tähän täytyy lisätä vielä laatukysymykset. Yritykset voivat täyttää oikeastaan mitä haluavat tähän tietokantaan. On hyvin suuri prosenttiosuus sellaisia ilmoituksia, jotka todennäköisesti eivät ole valideja tai oleellisia, mutta ne ovat kuitenkin mukana tietokannassa, joten tietokanta ei ole kovinkaan hyödyllinen silloin, jos haluaa ennakoida kustannuksia. Ja lopun vielä neuvotteluista, kun se patenteista neuvotellaan. Totta kai koolla on väliä, kun suuret yritykset tulevat näihin neuvotteluihin mukaan, niin todennäköisesti diili ei ole niinkään hyvä. Tiedon epäsymmetria, niin kuin mainitsin, on yksi sekä ei, ei tiedä vertailukohtia, ei tiedä mitä so, hyvä sopimus merkitsee. Eli kun sanotaan jotakin, niin todennäköisesti täytyy se vain sitten hyväksyä tosiasiana. Onpa sitten suuret yritykset, patentin omistajia tai täytäntöönpanijoita, niin lähestulkoon kaikki, tai ainakin monet suuryritykset, omaavat paljon patenttilakimiehiä. Suurilla yrityksillä tällaisia ongelmia ei ole, koska sitten vain toteutetaan ristiinpatentointia, eli sanotaan, että minä annan oman patenttini ja toinen yritys antaa vastineeksi oman patenttinsa, eli pienet eivät tähän pääse mukaan, kun niillä ei ole näin paljon patentteja käytössä, eikä jaettavaksi varsinkaan. SEP-lisensointi äh, Frans-politiikan perustuen on hyvä periaate ja se tukee äh, patentin omistajan ja käyttäjän äh, etuja. Tämä pätee myös pk-yrityksiin, mutta ikävä kyllä Sääntöjen yksityiskohdat on suunniteltu suurten yritysten toimesta suurille yrityksille sopivaksi. Kukaan ei oikeastaan välitä pk yrityksestä silloin, kun yksityiskohtia määritellään. Me katsomme, että pk-yrityksillä on tässä huonompi asema. Ja hyvin suuri ongelma meidän mielestämme tässä on se, että kun yritämme kuvitella sitä, että monet pk-yritykset ovat mukana asioiden internet-tuotteiden myynnissä, niin kenties järjestelmä tarvitsisi jonkinlaista parannusta, koska tämän hetkisessä muodossaan se todennäköisesti ei sovellu pk-yrityksille. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia paljon. Seuraava puhuja on Jochen Friedrich. Hän äh, Hän on vastuussa avoimen lähdekoodin strategioista, antaa suuremman jäsenvaltion näkemyksen asiaan. Hän myöskin etsin johtavan elimen jäsen. Olkaa hyvä. Nyt voitte puhua suuremman yrityksen kannalta tästä asiasta. Kiitos puheenjohtaja, kiitoksia saamastani kutsusta. Puhumme täällä, täällä Open Forum Europe-järjestön puolesta. Siinä on mukana sekä suuria maailmanlaajuisia mutta myöskin avoimen lähdekoodin käyttäjiä. Varsinkin PK-yritykset käyttävät avointa lähdekoodia. Esityksessäni pyrin antamaan teille joitakin karttoja, jotka liittyvät IT-alan standardeihin ja siihen rooliin, jota ne näyttelevät, kun on kyse innovo- innovoinnista, digitalisoinnista ja siitä, kuinka ne voivat myötävaikuttaa markkinoilla onnistumiseen Euroopassa. Ensimmäinen kaavio on tässä. Tässä näytetään, minkälainen on maailmanlaajuinen IT-alan standardisointi ekosysteemi. IT-alan standardia on kehitetty eri järjestöjen piirissä. Vasemmalla nähdään nämä muodolliset viralliset standardit, ISO, ITU, IEC ja niin poispäin. Ja eurooppalaiset standardointivirastot sen ja sen, ja ETSI, ja sitten kansalliset elimet ja laitokset, että kun kehitetään standardeja VTOn piirissä, tämä tämä vasen puoli, ja sitten oikealla on maailmanlaajuisia foorumeita ja konsortioita, joita kutsutaan yleensä nimellä Global, joita kutsutaan tällaisiksi maailmanlaajuisiksi standardien eteiksi, IETF, Oasis, V3 ja niin poispäin. Nämä ovat kehittäneet kenties kaikkein relevanteimpia IT-alan standardeja. Omalta osaltaan Euroopassa meillä on erittäin hyvä tilanne. Meillä on ICT-alan standardointifoorumi, joka yhdistää eri osapuolet keskustelemaan ja koordinoimaan ja tekemään yhteistyötä standardikysymyksissä ja asettamaan prioriteetteja. Siellä pohditaan myöskin, kuinka standardit voivat tukea eu poliittisia prioriteetteja. Ekosysteemi on melkoisen mukava. Kyse ei ole joko tai tilanteesta, vaan standardia kehitetään kummallakin puolella sekä vasemmalla että oikealla. Ja on tärkeää käyttää hyväksi näitä kumpaakin ja integroida toisinsa. Seuraava kaavio näyttää hieman laajemman ekosysteemin. Siellä on vasemmalla standardisointi, ja avoimen lähdekoodin merkitys on siinä suuri. Viime vuosina avoin kood lähde on antanut val- paljon enemmän jalansijaa. Siitä on tullut yhä relevantimpi syökätään avointa teknologiaa ja teknologia saadaan nopeasti markkinoille ja pistetään samalla täytäntöön avoimia standardeja ja avointen avoimia instruktuureja syntyy markkinoille ja nopeasti voidaan innovoida ja omaksua uusia asioita. Tällä on erittäin tärkeä rooli, kun puhutaan standardeista. Olipa sitten kyselyfoorumeista tai teknologian levittämisestä ja käyttöönotosta – Tällä merkittävä rooli. Hallituksenkin tarkastelevat standardeja silloin, kun yksi innovointipolitiikasta ja teollisuuspolitiikasta ja tietysti tutkimusta ja tutkimus- ja teollisuuden järjestäjä. Joskus kuva hieman hämmentyy sen osalta, kuka, mikä kunkin rooli on ja kuka mitäkin tekee. Eli tässä on hieman laajempi kuva kuin tuo ensimmäinen. Sitten kun puhutaan standardeista, meidän näkökulmasta katsoa on erittäin tärkeitä eroja asioiden välille. Olisi erilaisia tuotteita, jos standardin kautta saadaan aikaan. Otapa perusteknologiset standardit, ne ovat lähinnä horisontaalinen, tarvitaan kaikkiin IT-järjestelmiin. Ja sitten on liikenneprosessin standardeja, semantiikkaa, sanastoja ja täällä ylhäällä standardisointialana maiseman muokkaus, tiekartat ja arkkitehtuuri niin pois. Tämä kaikki myötä vaikuttaa siihen, että saadaan uutta mark- te- markkinoille, voidaan avata teknologiaa niin, että voidaan erilaisia teknologioita käyttää y- hyväksi yhdessä. Jotkut ovat horisontaalisempia, jotkut vertikaalisempia, jotkut ovat täsmällisempiä, alakohtaisempia, jotkut antavat ohjeistus, tai sitten on sääntelyn vaatimuksiin liittyviä seikkoja. Esimerkiksi eurooppalaiset standardit ovat auttaneet siinä, että eurooppalaisia asetuksen voitu, takaisin voitu noudattaa ja samalla on yhteentoimivuusstandardeja. Olemme keskittyneet yhteentoimivuuden standardeihin. Sitten tässä on vielä kaavio, jota voitaisiin tarkastella. Vasemmalla on jotakin standardeitakin nimiä, jotka saattavat tunnistaa, tunnistaa. Jotkut ovat brändejä, mutta kaikki tietävät HTTP, kaikki tietävät mikä se on, XML, IP, security standard, big data ja niin poispäin. Ja sitten älykkäät liikennejärjestelmät, sähköinen terveys ja niin poispäin, teollisuusvetoisempia hankkeita. Markkinavetoiset ja yhteentoimivat standardit ovat merkittäviä kuninkaisuusista teknologisesta digitalisoinnista teollisuuden ja talouden kannalta. EUn jatkuva IT-alan standardien toimintasuunnitelma, joka on otettu käyttöön Euroopassa, vaikuttaa maailmanlaajuisesti silloin, kun on kyse markkinavetoisista standardeista. Tämä ulottuu kaikkiin standardointielimiin ja kaikkien täytyy puhuta yhteen hiileen ja tukea poliittisia tavoitteita. Suuri osa relevanteista standardeista on jo käytössä tai kehitteillä. Mitään suurta tarvetta ei ole kehittää uusia standardeja, mutta on kyllä tarve pistää standardeja täytäntöön ja oppia täytäntöönpanon ongelmista niin, että voidaan pikkuhiljaa porsaareikiä tilkitä. Kyse on siitä, että tarvitaan lisää standardeja, vaan pikemminkin tarpeena on, käyttää, tar- on tarve käyttää standardeja, soveltaa niitä käyttäytyväksi innovatiivisissa järjestelmissä, oppia niistä ja sitten tilkitä porsanreikiä, funktionaalisia aukkoja ja avoimella lähdekoodilla on tässä merkittävä rooli. Sitten seuraava kaavia, joitakin johtopäätöksiä tämän kaiken pohjalta. Kun katsomme siellä meidän näkövinkkeistä, niin Euroopan pitäisi parantaa sitä, kuinka eri foorumeita ja konsortioita tunnustetaan ja niiden standardeja ja spesifikaatioita – Asetus 1025 kautta 2012 oli merkitty askel eteenpäin niin, että tämä standardit voidaan tunnistaa ja niitä voidaan käyttää hyväksi julkisessa hankinnoissa ja niin poispäin. Lisää tunnustusta pitäisi saada aikaan ja yksinkertaistaa menettelyitä IT-alan formeista ja konsortioista, kun on kyse. Nämä ovat hyödyllisiä muodollisten virallisten standardien ohella. Lisäksi pitää tehdä ero asioiden välillä. Poli- poliittisvetoinen työ ja markkinavetoinen tai teknologiavetoinen työ. Markkinahyödyt, joita syntyy siitä, että työ jaetaan selkeällä tavalla. Hallitukset luovat äh, puitteita ja asettavat vaatimuksia ja teollisuus ja muuta osapuolet mukaan ottana tekniset asiantuntijat vastaavat teknisestä puolesta. Työnjako on tärkeä. Ja kolmeksi, pitäisi luottaa markkinavetoisiin alhaalta ylöspäin suuntautuviin prosesseihin markkinastandardin yhteydessä. Suurin osa on alta ylöspäin etenevää markkinavetoista kehitystä pitäisi vähentää sellaisia toimia, jotka tulevat ylhäältä alaspäin, paitsi silloin kun markkinat epäonnistuvat. Sitten johtopäätöksiä vielä lisää. Meidän pitäisi avautua enemmän suhteessa avoimeen lähdekootiin silloin, kun on kyse hankinnoista ja avoimen lähdekoodin teknologioista. Internet on tässä erittäin tärkeä, yhteen toimivuus on tärkeä. Meidän täytyy keskittyä tähän ja ottaa opiksemme, mikäli ongelmia on. Yksi koko ei soi koskaan kaikille. Eri standardeilla, millä on erilaista politiikkaa, joissakin sovelluksissa käytetään enemmän avoimia standardeja ja perusteknologiaan liittyviä patentteja on ja sitten muunkinlaisia patentteja. Eko, ekosysteemi on erittäin kirjava, erittäin laaja ja nämä kaikki osatekijät täytyy ottaa huomioon. And the next speaker. Seuraava puhuja on Roberta hän tulee Fair Standards Allianceista. Olkaa hyvä. Uh, thank you, madam. Kiitos rouva puheenjohtaja, hyvää iltapäivää naiset ja herrat. Kiitos kutsusta tulla puhumaan tänne. Minä edustan Fair Standards Alliance-järjestöä, jossa 24 yhtiötä on yhdistettynä no, monikansalliset yritykset, pk-yritykset mukana tässä. Kaikki haluavat edistää eurooppalaista kehystä standardiperustaiselle innovaatiolle, jonka pitäisi menestyä. Alliancein jäsenet ovat oman panoksensa eurooppalaiseen innovaatiolle ja taloudelle merkittävissä määrin. Kollektiivisesti jäsenemme työllisivät yli 400 000 työntekijää Euroopassa ja kuluttavat yli 16 miljardia euroa vuosittain tutkimukseen ja kehitykseen. Me olemme kaikki täällä, koska uskomme standardeihin, Fair Standards uskoo, että standardien pitää olla tärkeä rooli sanomassa talouskasvua ja yhteiskunnan hyvinvointia, joka liittyy digitaalisiin sisämarkkinoihin. Standardit ovat vapaaehtoisia ja markkinoiden takia oikeat kannustimet markkinatoimijoille tarvitaan, että voidaan kehittää standardeja. Tärkeä osa tuota tasapainoa on se, että miten käsittelemme patentteja, jotka ovat jo pitää käyttää, kun standardeja, kuten 3G, 4G, 5G ja Wifiä pyritään kehittämään kutsumme näitä standardeja näiksi SCP-patenteiksi, eli standardin kannalta olennaisiksi patenteiksi. IPR-politiikat yleensä vaativat sitä, että osalliset tarvitsevat lisenssejä, joilla täytäntöönpanojat puhuvat näistä FRANT-periaatteista. FRANT-kehykset saivat sen, että patentinhaltijat vaativat reilua kompensaatiota niille, jotka käyttävät heidän patenttejaan. Standardejaan reilu kompensaatio ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kompensaatiolla korvataan aika, jolla, aika jota kehitettiin kuluttom, kehittämään näitä standardeja. Kun puhumme tästä oikeudenmukaisesta kompensaatiosta, puhumme korvauksesta sillä arvolle, jonka tämä keksinnön arvo antaa käyttäjille. Esimerkiksi Wi-Fi-toiminnallisuus älymittarissa on sama kuin puhelimen ominaisuus tai sama autossa ja lentokoneessa. Wi-Fi-patentti ei tule arvokkaammaksi sen myötä, että mihin sitä käytetään. Toisin sanoen, rojaattien pitää korvata patenttiin potentiaalista arvoa. Patentit, jotka ovat sääntelyn ulkopuolella, tämä usein tarkoittaa sitä, että sääntelee itseään. Me voimme pyytää lisää rahaa siltä, käytetään patenttia kuin mitä sen arvo on. No tällöin yhtiöt eivät sitten käyttäisi sitä. Yhtiöt kehittävät tuotteita, käyttävät standardeja, niillä ei ole tuota valinnanvaraa, koska standardin täytäntöönpano tarkoittaa sitä, että pitää käyttää olemassa olevia kehyksiä. Sen takia on niin tärkeää, että korostamme SCPn e roolia, jotta se on oikea suhteessa suhteessa keksinnön arvoon. Esineiden internet menestyy sen on tuotteita, jotka ovat integroituneita Eurooppaan. pk vahva pohja luo eniten innovaatioita. Nämä tuotteet sisältävät paljon teknologioita ja tekijänoikeuksia, jotka monet yhtiöt ovat kehittäneet No te teolliset sisältävät tuhansia eri innovaatioita, osaamista, designia ja tekijänoikeuksia sekä patentteja. Eli puhelimilla on nykyään yli 250 000 patenttia ja keksintöjen sisällä monet niistä eivät liity wifi-funktioon, vaan niissä on myös miljoonia tekijänoikeuksia ja koodia ja monia design-ominaisuuksia. Innovaatio esimerkiksi internetiin tarkoittaa sitä, että tarkoitetaan tuotteita, jotka hyötyvät niistä taitoista ja innovaatioista, joita on saatu eri lähteistä. Yeah. Trying to move that forward. Okay. Um, the, uh, the economic stability and growth. Taloudellinen vakaus ja kasvu kaikille, jotka tähän liittyvät, kun rakennetaan ja tuetaan tällaisia hankkeita, riippuu reilusta ja oikeasuhtaisista korvauksista kaikille niille, jotka ovat antaneet varassa innovaatioille mukaan lukien, mutta ei vain SCP-patenttien omistajille. SCP-omistajat saavat vaatia enemmän kuin oman osuutensa. No silloin he syrjivät muita samasta reilua palkkiota. PK-yritykset ovat erityisen haavoittuvaisia tähän tällöin PK-yrityksille ei jää enää omia kompensaatioita näistä panoksista, kun rakennetaan uusia tuotteita. PK-yritykset tarvitsevat varmuutta ja avoimuutta, jos ajatellaan markkinoille pääsyä, niin pitää tietää, mitä, mikä SCP-maksu pitää maksaa, jotta voi tehdä liiketoimintasuunnitelmia, nostaa investointeja ja kehittää ja myydä tuotteita ja vetää Euroopan taloutta eteenpäin. Jos haluatte stand, sen, että standardit saavat innovointeja, niin pitäisi lopettaa se, että yritykset veloittavat SCB-patenteista suhteettomia rojalteja. Kiitos. Thank you. And the final... Kiitoksia viimeisenä tässä osiossa on Francesco Mingarans. Olenko minä oikeassa? Pyydän anteeksi. Minä sain väärän paperin eteeni. Seuraava puhuja onkin Tim Frain. Pyydän anteeksi sinulta, Tim. Sain väärän kopion, väärän paperin. Tim on, äh, toimii Nokialla tämän Nokia-yrityksen palveluksessa ja hän vastaa teollisuuden oikeuksiaan liittyvien sääntelyasioiden osaston johtaja. Kiitos puheenjohtaja, kiitos mahdollisuudesta puhua kuulemisessa tänään. Minä edustan IP Europe järjestöä, Siinä PK-yrityksistä globaaleista yrityksiä kaikki yritykset, tutkimuslaitokset, voittaa tavoittaa tavoittelemattomat järjestöt ovat edustettuna. Me kaikki pidämme tärkeänä tekijän ja teollisoikeuksia. Kaikki tänään tunnustavat, että olemme siirtymässä yhteydessä olevaan maailmaan, yhdistettyyn maailmaan. Kaikki esineet ovat yhteydessä muihin esineisiin ja voivat viestiä keskenään. Yritykset suunnittelevat omia laitteitaan, jotka ovat kytkettävissä keskenään, mutta yhden merkin laitteiden yhteenkytkettävyys ei riitä. Yhteen toimivuus on todellisena tavoitteena. Eli saumaton yhteen mahdollisuus eri merkkisten laitteiden välillä. Sen takia ICT-standardit ovatkin tärkeitä yhteistyölle pohjautuvat standardit ovat äh, tässä järjestelmässä äh, kulmakiven asemassa. Kuluttajat voivat nauttia saumattomasta yhteenkytkintämahdollisuudesta ja heillä on myös täysi valinnanvapaus, koska heidän ei ole pakko valita mitään tiettyä merkkiä. ICT-standardit eivät synny mitenkään sattumalta. Mukana on vuosikausien yhteistyöhön pohjautuva työ ja tärkeimmät toimijat yleensä käyttävät miljardeja euroja tutkimus- ja kehitystyöhön ja innovointiin joka vuosi. Nokian kaltainen yritys palkkaa satoja insinöörejä, jotka tekevät nimenomaan kehitys- ja tutkimustyötä. No mikä on patenttien rooli? Patentit eivät ole mikään prosessin sivutuote. Standardien kannalta oleelliset patentit ovat avoimen standardoinnin perusta. Patenttien kautta yritykset voivat antaa muiden yritysten käyttöön parasta teknologiaa. Muutoin kaikki pidetään salassa, eikä minkäänlaista yhteistoimintaan perustuvaa standardia olisi. Näin teknologia voidaan jakaa. Front lisensointi varmistaa sen, että saamme teknologiaa äh, jälleenkehittäjien käyttöön. Innova- innovatiiviset yritykset voivat myös saada omalle äh, RD-toiminnalleen tuottoa. Kyse on innovointisyklistä. Näin sijoittajat äh, voivat myös olla mukana ja saamme terveen rakenteen Eurooppaa myös tuleviksi vuosiksi. Kohta 13 mietinnössä voi olla sellainen, että se kenties tulkitaan väärin. Siinä mainitaan, että se patentit olisivat ongelma, mutta kyse on kuitenkin välineestä. Kohta 14 tunnustaa sen, miten tärkeää on käyttää Frant-lisensointia, joka toimii tehokkaasti. Poliitikot voisivat tuomita tehokkaammin lisensoimattoman IP-oikeuksien käytön. Noin vuosi sitten, kun esineiden internet nousi esille EU-politiikassa näkyvämmin, niin jotkut olivat huolissaan siitä, että uudet toimijat, kuten autonvalmistajat, eivät oma, koppi, oma kokemusta SEP-lisensoinnista ja katsoivat, että voi olla, että esimerkiksi itse ohjaavat autot ja muut tästä kärsisivät. Mutta nyt olemme nähneet, että teollisuudessa on erilaisia esineiden internetin liittyviä lisensointihankkeita, joilla autetaan uusia markkinoille tulijoita ja pk-yrityksiä toimimaan tässä ympäristössä. Eli juuri Sebastian mainitsemiin huoliin on näin puututtu. Autoihin liittyen ICT-SEP-patentin omistajat tekevät vapaaehtoisten aloitteiden puitteissa yhteistyötä. Käydään korkean tason vuoropuhelua automaattisista ajoista. Tässä myös komissio toimii fasilitaattorin roolissa. Sitten kahdenvälisiä keskusteluja käydään myös SEP-patentin haltijoiden ja autoteollisuuden välillä, jotta löydettäisiin lisensoitiin ratkaisuja autoja tulee markkinoille ja niissä on parempia yhteenkytkintämahdollisuuksia. Markkinavoimat toimivat, SEP-patentit eivät ole esteenä. Monissa päätöslauselmissa Euroopan parlamentti on hiljan johdonmukaisesti tukenut tasapainoista lähestymistapaa patentteihin, standardeihin, lisensointiin. Euroopan parlamentissa 19. tammikuuta 2016 kohti digitaalisia sisämarkkinoita vedotaan sen puolesta, että olisi mahdollisuus tehokkaaseen lisensiointiin oikeudenmukaisten FRANT-periaatteiden mukaisesti niin, että on myös kannustimia innovoinnille. Me pidämme näitä päätöslauselmia tervetulleina ja luotamme, että IMKO-valiokunta jatkossakin noudattaa samaa tasapainoista politiikkaa. Aivan erityisesti pyytäisimme teitä pitämään mielessä perusperiaatteet, kun rohkaistaan ja kannustetaan investointeja avoimiin standardeihin. Tämä johtaa innovointiin ja sen lisäksi varmistaa Euroopan yritysten kilpailukyvyn maailmanlaajuisesti. Tämän lisäksi autamme taloutta Euroopassa kasvamaan ja saamme etuja yhteiskunnalle, kuluttajille lisää valinnanvaraa ja voimme myös saattaa digitaaliset sisämarkkinat valmiiksi. Kiitos. Thank you. We've now got some time. Kiitoksia. Nyt meillä on hiukan aikaa kysymyksille. Kuka haluaisi esittää kysymyksiä? Ilmoittautukaa nyt maalin ensimmäisenä. Ole hyvä. Mikrofoni auttaisi asiassa kyllä. For Mr. Um, Adrian. Herra Adrian Grace, pyydän anteeksi, mikä lausun, lausun nimenne väärin. Etsin kuitenkin tämän kysymys on osoitettu. Eurooppalaiset standardit ovat eurooppalaisia, mutta kuitenkin teidän jäsenenne tai suuri osa teidän jäsenestänne on ei-eurooppalaisia monikansallisia yrityksiä – Heidän maksamansa maksut heijastuvat siihen äänimäärään, joka niillä on, kun pyritään tukemaan yhtä standardityyppiä tai jotakin, ja ei jotakin toista, silloin kun ne sattuu tältä esityslistalla. Kysymykseni on seuraava. Oletteko te todellakin eurooppalainen elin? Voimmeko olla varmoja siitä, että eurooppalainen standardointi tässä heijastuu teidän työhönne ja eurooppalaiset vaatimukset toteutuvat, koska mitä enemmän jäsen maksaa maksuja, sitä enemmän sillä on valtaa. Käytetäänkö tuota valtaa? En nyt sano, etteikö sitä käytettäisi, mutta haluaisin tietää, kuinka te tasapainotatte muiden kuin eurooppalaisten jäsenten valtaoikeudet, kun on kyseisistä taloudellisista asioista ja Euroopan kannalta tärkeistä asioista. Thank you. <coughs> Thank you very much for that. Uh, uh, Pyydän anteeksi. Niiputan kaikki kysymykset yhteen ja sitten kuullaan kaikki vastaukset, mikä tämä teille vain sopii. Maria Grappini ja sitten Julia Reida. Kiitos puheenjohtaja. Aiheemme tänään on hyvin hankala. Nautin kyllä kovasti esityksestä, jonka piti SME Alliance Europein edustaja, ja on selvää, että meidän pitää muuttaa jotakin. Arvostan kovasti standardointia, aikaisemmin työskentelin PK-yrityksessä, ja tiedän, miten monimutkaista tämä on yrittäjille. Ja haluaisin korostaa tätä kaikille muille vieraillemme, sillä he kaikki edustavat suurempia yhtiöitä. Yksi vieraistamme sanoi, että Heillä on 24 jäsentä, joilla on 400 työntekijää, mutta miten pk-yritykset ovat edustettuna, sillä ne, no niillä on paljon vähemmän kuin 400 työntekijää. Joten olen kyllä samaa mieltä siitä, mitä he sanoivat, mutta miten suhtaudutte siihen, että pk-yrityksille annettaisiin tai miten suunnittelette, että pk-yrityksillä antaisi enemmän vaikutusvaltaa ja vipuvaikutusta tässä? Miten voimme korjata tämän ongelman? Miten pk-yritykset saisivat paremmin valtaa neuvottelupöydässä? Miten voimme kunnioittaa Small Business Actia paremmin? Miten voimme uudelleen pohtia standardeja alhaalta ylös lähestymistavalla? Yleensä ajattelemme vain suurempia yrityksiä ja tuomitsemme pk-yritykset ikään kuin sokeiksi tässä koko viidakossa. Ja meillä on erittäin hyviä standardeja täällä Euroopan unionissa, mutta lisäksi olemme yhteyksissä kolmansien maiden kanssa, muiden kuin eurooppalaisten maiden kanssa. Jos tuotteet ja palvelut Euroopan maista eivät ole samalla standardoinnin tasolla, niin sitten minä olen sitä mieltä, että on tasapainon puutetta, mikä on erittäin haitallista EUn pk-yrityksille ottaen huomioon kustannukset ja kaikki muut asiat. Kiitos. Julia Reida. Julia Reida seuraavana. Is it working? Maybe. Yes. Okay. So, so. Thank you, Chair. And, uh, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos hyvin valaisevista esityksistä. Muutama jatkokysymys Toffa Lettille ensin Teidän kuvanne, jota kuvailitte, oli hieman sekaava, kun ajatellaan se patentteja ja lisensointeja, mitä tämä tarkoittaa tekoyritykselle käytännössä. Erityisesti minua kiinnostaisi se vaikutus, joka on avoimen lähdekoodin, avointa lähdekoodia käyttäviin yrityksiin. Kuulostaa aika hyvältä, jos kukaan ei tiedä tasan tarkkaan, mitä tämä tarkoittaa, mutta huomautitte, että on olemassa myös määrittelyongelmia. Jos yritys käyttää avoimen lähdekoodin ohjelmia, kenties myös Friedrich voi tätä kommentoida, niin onko tässä perustavanlaatuinen yhteensopivuusongelma? Varmistaako Frand sen, että kaikki täytyy sertifioida lisenssimaksun kautta vai onko mahdollista määritellä Frand sillä tavalla, jos jossa mukana olisi jonkinlainen maksun maksaminen, mutta joka ei rajoittaisi mahdollisuuksia jakaa avoimen lähdekoodin ohjelmistoa. Sitten edustaja Friedrich, te totesitte, että EUn politiikan suuntaviivat julkisista hankinnoista ja äh, avoimen lähdekoodin kehityksestä vaatii syrjimättömyyttä. Komissio on todennut, että tässä ei ole syrjintää julkisissa hankinnoissa. Voisitteko hieman vielä selventää näkemystänne, mitä voitaisiin parantaa tältä osin? Ja lopuksi vielä, herra Frein, totesitte, että mietinnössä tulisi tuomita lisensoimaton ö, tekijä ja teollisoikeuksien käyttö. Haluaisin tähän täsmennystä. Kaikki, kaikki tällainen käyttöhän ei ole varsinaisesti rikkomusta tai rikos. Eli eikö tässä sitten äh, laajennettaisi määritelmiä liikaa, jos toteaa, että kaikki lisensoimaton käyttö on laitonta? Kiitoksia. Voinko minä nyt esittää jotakin kysymyksiä? Uskon, että ensimmäinen kysymykseni kohdistuu Etsin edustajan suuntaan. Tasapaino eurooppalaisten standardointijärjestön ja maailmanlaajuisten standardointielinten kanssa siitä kysyisin, kuinka voidaan luoda siltoja eurooppalaisten standardointielinten ja kansainvälisten välille. Tiedän, että usein aina pyritte globaaleihin maailmanlaajuisiin standardeihin. Voisimme tehdä enemmänkin auttaaksemme teitä luomaan näitä siltoja, vai onko kaikki jo nyt kunnossa? Toinen kysymys, tasapainosta edelleen, kun te peräänkuulutatte sääntelyä. Sen sijaan, että teollisuus itse asettaisi standardinsa. Käsittääkseni suurin osa standardeista Euroopassa, koko Euroopassa, perustuu osapuolten teollisuuden omaehtoiseen standardointiin. Meillähän on, on tällaista eriytymistä. Sitten Nokian herrasmiehelle kysymys. Oikeudenmukaiset standardit. Käsittääkseni keskustelussa ei ole niinkään kyse siitä, että mikäli yrittää vain ainoastaan käyttää puhelimen yhtä osaa, joka on tämä langaton osa, niin silloin pitäisi maksaa teollisia tekijänoikeuksia pelkästään puhelimen langattomuudesta, mutta ei muusta innovaan, innovoinnista, jota on tarvittu tuon puhelimen valmistamiseen. Kaikki ymmärtävät, että innovaatioiden tekijöillä täytyy olla jonkinlainen tuotto te- tekemästään työstä. Pitäisikö meidän olla täsmällisempiä sen suhteen, että miten tämä asia Pitäisi nähdä. Te täällä nyökkäilette. Voisin kuulla sekä Nokian edustajalta että toiselta puhujalta vastauksen näihin kysymykseen. Entä sitten rojaltiin vapaa malli ja friend-malli? Onko käytännössä jotakin eroja näiden välillä? Eikö meidän pitäisi vain yksinkertaisesti antaa näiden kahden mallin olla olemassa rinnakkain. Eivätkö ne voisi toimia rinnakkain? Onko muuta kysyttävää? No, siinä tapauksessa voisitte mahdollisesti vastata. Okay, if I take, if I... Jos minä otan ensimmäisen kysymyksen esittelijältä, joka on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Onko etsi eurooppalainen vai ei? Kyllä, etsi on tunnustettu eurooppalainen standardi elin, sen juuret ovat Euroopassa, mutta selvittäytyy kansainvälisesti siitä syystä, että jäsenyytemme tavoitteena on tavoittaa kansainväliset standardit silloin kuin mahdollista. Onko se konflikti? Minusta ei, sillä etsillä on eri tyyppisiä tavoitteita, jos tarkastellaan mitään teknisiä spesifiointeja tähän liittyy. No, tämä tavoite on osa järjestelmä kokonaiskattavaa kokon järjestelmäkuvausta ja siihen tarvitaan kansainvälistä hyväksyntää, jos katsotaan pelkästään standardeja, jotka on tarkoitettu Euroopan markkinoille tai ratkaisemaan Euroopan sääntelykysymyksiä, Euroopan normeja. No siinä on eri hyväksymismekanismi niille, jos verrataan siitä, että saavatko eurooppalaiset hyväksyttyä sen itsessään vai ei. Ja silloinkin on toinen hyväksymismekanismi, jossa vain EU-jäsenet saavat äänestää sille, että hyväksytään nuo normit. Joten minusta tässä ei ole konfliktia kansainvälisen etsin luonteen välillä, koska okei, okay, tämä normeja voidaan käyttää globaalisti ja toisaalta se välillä, että mikä vastuu meillä on kirjoittaa eurooppalaista lainsäädäntöä erityisesti tai sääntöjä erityisesti Euroopan markkinoille. Toinen kysymys ei ollut minulle varmaankaan. Thank you. So I'll, I, I have... Kiitos. Ymmärsin, että muutama kysymys oli osoitettu minulle. Ensinnäkin, mitä voimme tehdä pk-yritysten hyväksi? Tähän minulla olisi ainakin muutama kommentti. Ja erityisesti tästä varsinaisesta aiheesta. Eilen järjestettiin hyvin mielenkiintoinen tapahtuma komissiossa juuri SEP-patenteista. Se oli SEP-työpaja. Siellä kuulimme oikein hyviä ehdotuksia. Muutama ehdotuksista nostettiin esille ja jotkut totesivat siellä, että ne olivat mahdollisesti hyviä ratkaisuja. Ensinnäkin oli tällainen kokonais royalty ratkaisu niin, että patentin käyttäjille kerrottaisiin, mitkä tulevat olemaan kokonaiskustannukset näiden patenttien osalta. Ja toinen ehdotus oli mahdollisuus toteuttaa jonkinlaisia satunnaisotantoja oleellisuustarkistuksista – Eli miksi tietty patentti on oleellinen tietyn standardin kannalta? Muuten yritys voi sanoa, että mm, patentti on standardin kannalta oleellinen, mutta jos ne eivät joudu sitä todistamaan, niin sehän on ongelma. On ainakin jonkinlainen satunnaisotanta, jonkinlainen tarkastus näiden suhteen, niin se voisi olla hyvä tietolähde. Avanci-foorumi tarttui näihin ajatuksiin ja muihinkin. Tässä foorumissa monet patentin haltijat yrittävät nyt edistää uusia ratkaisuja. Ja näyttää siltä, että ne haluavat tarttua ainakin joihinkin näistä ajatuksista. Teollisuus tässä mielessä kyllä näyttäisi kehittyvän oikeaan suuntaan. No sitten yleisemmällä tasolla pk-yrityksille tärkeintä on se, että ne voivat osallistua niin, että ne ovat pöydän ääressä mukana. Jos standardeja laativat vain suuret, niin standardit eivät ole hyviä. Tämä on todellisuus. Hyvä on se, että myöhemmin tässä puhuu Crystal Davison, joka puhuu pienyritysstandardeista. Meillä on eurooppalainen toimija, joka saa julkista rahoitusta komissiosta ja se puhuu pk-yritysten puolesta. Me teemme yhteistyötä ja heidän ansiostaan olemme voineet rahoittaa PK-asiantuntijoiden osallistumista esimerkiksi Senelekiin, Etsiin ja niin edelleen. Eli tämä on hyvä toiminta, jota pitäisi jatkaa. Olemme pyrkineet edistämään myös paremmin pk-yrityksille sopivien sääntöjen hyväksymistä esimerkiksi kansallisissa organisaatioissa. Tämä työ on vielä kesken. En väitä, että olisimme onnistuneet sataprosenttisesti. Vastustustakin on, mutta ainakin olemme yrittäneet. Ja toinen kysymys, joka minulle esitettiin, liittyi avoimen lähdekoodin asioihin. Varmaan kollega voi vastata täsmällisemmin, mutta voin jo sanoa, että olen Frantin ymmärtänyt ainakin teoreettisesti niin että Franin, Franin alaisuudessa on mahdollisuus toimia äh, royalty-vapaasti, mutta käytännössä, aivan niin kuin puheenjohtajakin totesi, niin nämä voivat toimia rinnakkaisina järjestelyinä. Meillä on standardijärjestöjä, jotka kehittävät rojaltittomia äh, eritelmiä. Ja ne, jotka löytävät sitten jotka tarvitsevat näitä standardeja, löytävät ne kyllä äh, järjestöjen kautta. Meidän mielestämme nämä kaksi järjestelmää voivat toimia rinnakkain tilanne sidonnaisesti tilanteesta riippuen. Emme välttämättä katso, että nämä olisivat ristiriitaisia järjestelyjä, mutta tämä keskustelu kyllä on hyvin monimutkainen ja varmaan kollega voi sitten pohtia tätä syvällisemmin. Thank you, Sebastiana, for Kiitos Sebastian, että ehdit minulle nämä monimutkaisemmat asiat vastataksi. Kiitoksia Rova Reilille näistä kahdesta hyvästä kysymyksestä. Aluksi toteaisin, että minun nähdäkseni keskustelu patenteista ja frandista oli hieman yli dramatisoitua. Mikä te muistatte ensimmäisen kaavion, jossa kuvasin standardointijärjestöjen ekosysteemiä, sillä ilman takan standardointijärjestöä IT-alan kannalta katsottuna tämän ongelma – Jotkut, joillakin erittäin tutkimuspohjaista sterilointia, teknisluontoista, mutta yleisesti ottaen teollisuus on itse hoitanut asian. Olen samaa mieltä siitä, että Frand ja avoin lähdekoodi ovat laajalti yhteensopimattomia, eli yritä sitten keinoja sovittaa yhteen, mikä on teknologia, jolla on Frand-lisenssi. Sitten voidaan käyttää non-assert lauseke. eikä niin ole tällainen sertifiointi, mutta voidaan antaa patenttilupauksia. Tästä kehitetään standardeja niin, että niistä ei joudut maksamaan rojalteja. Näin marka- markkinat ovat, näin markkinat ovat suuresti tehneet Stack for Cloud ja muuta avoimen lähdekoodin käyttäjät ja niiden foorumit ovat tähän pyrkineet. On monia tapoja ratkaista tämä ongelma. Patenttien suhteessa on lisenssejä ja avointa lähdekoodia, jotka mahdollistavat sen, että patenttilisenssit ovat mahdollisia. Ne voidaan antaa ihmisten käyttöön, mutta niitä ei usein käytetä. Niihin saattaa liittyä ongelmia. Eli ole varma, mitä relevantteja nämä ovat. Kaikki riippuu siitä, minkä tasoisista teknologista on kyse, kun puhutaan avoista kohdista ja sellaista lanseerata liikkeelle. Mutta ei tämä suuren suuren ongelma. Nämä ovat ratkaistavissa olevia ongelmia. Royalty vapauskäyttö rojaltivapaa käyttämys on tässä ratkaisu. Tietysti kun on kyse noista, niin syrjintää ei harjoiteta. Hankintamenoja koskevat direktiivit pitävät sisällä selkeät ohjeistukset, kun on kyse hankinta, menojen, hankintamenoista ja standardeista, mutta siellä ei viitata avoimien lähte- lähdekoodiin. Av- avoimien lähdekoodin suhteen täytyy tehdä poikkeus teknisiin määritelmiin ja ohjeistus pitäisi antaa, kuitenkin otetaan huomioon, kuinka merkittävässä asemassa avoin lähdekohde tällä hetkellä markkinoilla. että minä ehdottaisin. Toivottavasti mä vastaan siihen kysymykseen. Thank you, Joachim. Kiitos, Joachim. Niin, taisi olla parikin kysymystä, jotka käsittelet ensinnäkin tämä First Alliancein jäsenyyttä, niin kyllä monta monikansallista yhtiötä, mutta myös pk-yrityksiä – ja myös vertikaalisia yhtiöitä, joten paljon erityyppisiä yhtiöitä, BMW, Daimler, pk-yritykset ovat joukossamme, ovat yrityksiä, kuten Fairphone, Bullet ja niin edelleen. Joten paljon pk-yrityksiä on mukana eri sektoreilta. Entäpä mitä halusimme nähdä toteutuvan pk-yrityksille No samalla tyyppinen vastaus kuin monikansallisille yrityksille, eli kuten sanoin. Eli että yhtiöt eivät kohtuuttomia rojaltteja veloittaisi, halusimme avoimuutta ja läpinäkyvyyttä, mitä tulee näihin maksuihin, oikeasuhtainen toiminta ja oikeudenmukainen pääsy ep patentteihin kaikille alan toimijoille koko arvoketjussa. Puheenjohtaja, no taisi olla pari kysymystä näistä rojalteista ja kyllä uskomme, että niiden pitää perustua patentin ja keksinnön arvoon. Toinen aihe on, että missä määrin foorumit, jotka ovat nousemassa, niin missä määrin pitäisi perustua sovellusperusteisiin lisensseihin ja sanomme, että jos on Wi-Fi-moduuli, jota käytetään, no että sen pitäisi olla perustana tai lähtökohtana tuolla jos verrataan standardeja keskenään, oli kyse sitten wifi-modulista puhelimessa, jääkaapissa tai autossa, niin teknologia on sama. Tuon osa sen hinta on sama, käytetäänpä sitä talossa tai kartanossa tai missä tahansa. Technology should be, uh, the patents should be, uh, uh, the royalties should be based. Thank you. tähän tämä maksujärjestelmä pitäisi perustua. I believe yes. Thank you, Tim Frank speaking. Kiitoksia. Uskoakseni kuulin kolme kysymystä, jotka osoitettiin minulle ja minä yritän vastata niin nopeasti kuin on mahdollista, vaikkakin jotkut niistä ovat melkoisen monimutkaisia. Te puhutte siitä, että ei pitäisi kannustaa, mutta ei myöskään tuomita teollisuustekijöiden lisensoimatonta käyttöä. Tämä E sitä ongelmaa, joka kehittyvä teknologia tällä hetkellä on. Yhä vaikeampi on saada lisenssiä. Silloin kun pitäisi, silloin kun on käyttää sitä patenttia tai mitä lisenssilaista, nyt pitäisi pystyä ratkaisemaan ongelmat, jotka liittyvät teosten oikeuksiin, piiriin pääsyä. Ongelma on toinenkin puoli, tehokas teosten oikeuksien lisensointi Tämä minä viittasin puheenvuorossani, kun puhuin tasapainosta. Nyt pitää hold out versus hold up. Tätä tällaista jargonia me käytämme tässä. The chair was about the, the... Puheenjohtaja kysyi arvokysymyksistä, arvomäärittelystä. Tämä on ongelma. Komponenttitasolla lisenssi, että saattavat olla joissakin olosuhteissa soveliaita, mutta tämä ei ole sovellista kaikissa olosuhteissa, kun on kyse keksinnöstä, joka ei ole täysin komponenttiin sisällä. Tietystikin voidaan komponenttitasolla lisensoida. Jotkut ääriajattajat katsovat, että pitäisi tasolla vasta lisensoida. Käytännössä keksinnön arvo on jossakin näiden kahden ääripään välillä – komission työryhmäkokouksessa, jonka mainitsin, joka järjestettiin eilen, käytettiin paljon aikaa ja keskustelun arvonmuodostuksesta. Keskustelemme taloustieteilijöiden ja asiantuntijoiden ja kaikkien kanssa. Ja lopputulema oli se, että yhden koon ratkaisua ei ole, kun on kyse arvomäärittelystä. Viimeinen kysymys vielä, joka liittyy Frandin ja voimme lähteä, lähteä koodin, kohdin. Sinä viittasit tähän jo avauspuheenvuorossasi. Jälleen kerran kyse on siitä, että se on siitä, että yksi koko ei sovi kaikille. jos teknologiat soveltuvat eri sovelluksiin ja laitteisiin ja keksintöihin. Ja kyllä nämä kaksi järjestelmää voivat toimia rintarinnan. Thank you very much. I think... Kiitos. Um, Tämä on erittäin mielenkiintoinen keskustelu ja kysymys- ja vastausosio. Siellä on käsi ylhäällä, mutta puhukaa nopeasti, olemme myöhässä. Kolme kysymystä loppuun esitettiin, eli jos lyhyesti voisin vastata näihin. Of course I will. mutta puhukaa nopeasti. The three final questions which were... Viimeiset kysymykset liittyivät tasapainoon EUn ja toisaalta globaalien standardilaitosten välillä – eurooppalaiset standardilaitokset ovat hyvässä suhteessa kansainvälisiin standardilaitoksiin. Olemme tiivissä yhteyksissä ja vuosittain kaikki järjestöt kokoontuvat yhteen globaaliin standardiyhteistyön puitteissa. Eli viestintäkanavat Euroopan ja muun maailman välillä ovat tehokkaita ja tiiviitä. Ja toinen kysymys liittyi funktionaalisiin ja toisaalta sääntelystandardien välisiin eroihin. Minusta nämä eivät ole erilaisia. Kaikissa tapauksissa kyse on samoista asiantuntijoista, jotka äh, nämä kirjoittavat. Onko sitten kyse funktionaalisesta toiminnallisuudesta tai sitten säätelystä, niin joka tapauksessa niiden on oltava toiminnallisia täytäntöön pantavissa, eikä sellaisia, että ne tukahduttavat innovoinnin. I believe closes the first... No niin, tällä, tämän myötä voimme tämän ensimmäisen paneelin päättää. Tämä mielenkiintoinen keskustelu, erinomaisia keskustelupuheenvuoroja. Kiitos. Haluaisin nyt aloittaa toisen paneelin. Seuraavat puhujat. No kuten Viki sanoi aikaisemmin, no, tämä on hankala päivä mepeille. Meillä on lentoja ja junavuoroja, joihin pitää ehtiä, että minun pitää päättää kello viideltä tämä toinen paneeli, vaikka joku on kesken virkkeen, joten pyytäisin pitäytymään aika rajoissa, jotta ehdimme kuulla teitä mahdollisimman paljon, mutta kello viideltä on varjoistelijoiden keskustelu. Tämä siis päättyy taas kello viisi. Pyydän pitäytymään aikarajoissa, mutta nyt ensimmäinen puhuja, Bernard Thies. Bernard on sen senelekin. Ai, heitetäänkö meidän tulos? Valomerkki. No. Anteeksi. Niin siis Bernard Thies, hän on sen senelekin puheenjohtaja ja Senelekin puheenjohtaja, missä herra Thies on siellä. Olkaa hyvä. Thank you. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitos uh, puheenjohtaja, arvon naiset ja herrat, uh, hyvät standardoinnin ystävät. Aloitan puheenvuoroni. Mitä täällä nyt oikein tapahtuu? Tämä ei kovin hyvin, mutta ehkä minä yritän nyt hieman selittää tätä. Kaikki, mitä voidaan digitalisoida, tullaan digitalisoimaan tulevaisuudessa. Siksi meidän täytyy tarkastella standardointia ja tässä huomioon. Meillä on tavaroiden internet ja tässä on IOS, palveluiden internet. Se voidaan jakaa kolme viiden alan teollisuus, energia, liikenne, terveys ja asuminen ja eläminen. Voimme antaa uusia tapauksia. Tulevaisuudessa kenties kukaan ei nausta pesukonetta sen saa ilmaiseksi. Ja sitten pesukone liitetään palveluiden ja tavaroiden internettiin ja sitten maksaa sen verran kuin pesee. Tämä liiketoimintamalli saattaa toimia energia- ja muillakin aloilla tulevaisuudessa, kun tarkastellaan IT-alan standardointia ja työtä, jota tehdään tavaroiden internetyhdessä tämän osalta. Siitä jo puhuttiin täällä sitten täytyy pohtia myöskin kyberturvallisuutta, verkoturvallisuutta. Teollisuuskin käyttäväkseen verkkoturvallisuutta, koska yhteyksien esimerkiksi verkkokaupan täytyy olla turvallisia. Johan Friedrich mainitsi jo monia standardialan järjestöjä. Minä kutsun tältä standardointi eläintarhaksi enemmänkin. Meidän täytyy pyrkiä kasaamaan ajamaan samaan kasaan nämä kaikki ja sitten saada ne pysymään siellä aisoissa aidan takana. Nyt etenen hieman liian nopeasti. Jokin täällä nyt mättää. Tätä voidaan verrata uuteen rakennukseen. Puolitoista vuotta sitten ryhtyin yhteisen aloitteeseen Staralonin edistämiseksi Haluaisimme luoda uutta luottamusta ja uskoa komission ja toisaalta laitoksiin ja näiden välille. Havaitsimme, että sata vuotta on jo laadittu standardia samalla tavalla, mitä muuttamatta nyt pitäisi hieman muuttaa toimintatapoja. Euroopalla on ainutlaatuinen standardijärjestelmä. Eurooppalaiset arvot ovat tässä merkittävä tekijä. Suuri osa Unix tästä ainutlaatuisesta on uusi lähestymistapa. Direktiivet ja muut määräävät perusedellytykset tuotteille. Perusvaatimukset ja tämän kaiken takana on filosofiaa. Toivon mukaan myöskin tulevaisuudessa näin on. Sitten standardointielimet, kaikki ne osapuolinen ja sijoitusryhminen kirjoittaminen standardit, jotta voidaan vastata perusvaatimuksiin ja edellytyksiin, jotka on kirjattu direktiiveihin. Tämä hoidetaan standardointimandaatin kautta. Meillä on Euroopassa kaikissa maissa samat standardit. Teemme yhteistyötä ISO ja muiden kansainvälisten standardilaitosten kanssa. Meillä on Viinin sopimus ja Frankfurtin sopimus IUFn ja ISOn kanssa. Ja meillä on tuhansia asiantuntijoita käytettävissämme, jotka voivat laatia standardia. Jossakin maissa 40 prosenttia asiantuntijoista tulee pk-yrityksistä. 40 suurista yrityksistä ja loput sitten kansallisjärjestöistä ja tutkimus- ja kehityslaitoksista. Tämä osoittaa, että tämä järjestelmä, joka meillä on, on erittäin hyvä standardin kannalta. Entä sitten, onko meillä johdonmukaista yhtenäistä politiikkaa standardien kohdalla? Sanonnointifoorumina täytyy voida käyttää parempia suunnitteluvälineitä. Me tarvitsemme parempia suunnitteluvälineitä. Ja tulevaisuuden standardit täytyisi hoitaa täysin, muokata täysin eri tavalla kuin ennen. Me täytyy tarkastella verkkovälitteistä sanonointia, yhteistyön välineitä siten, että kaikilla asiantuntijoilla on helppo pääsy eri globaalien välineiden kautta standardeihin ja näitä suunnitteluvälineitä voidaan paremmin käyttää hyväksi. Meillä on kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on tietystikin se, että kirjoitetaan direktiivit ja pyyntö luoda standardi. Ja tulevaisuudessa pitäisi paremmin voida käyttää hyväksi kaikkien sidosryhmien osaamista, kun standardia määritellään. Toinen vaihe on standardin laatiminen, kuten ETSissä tai muissa laitoksissa tehdään – mukaan saa, saattaa muutenkin kansainvälisiä toimijoita. Kolmas vaihe on se, että sarja julkaistaan virallisessa lehdessä. Tässä on hyvin paljon vielä parantamisen varaa tulevaisuudessa. Stadit, jotka tukevat kilpailukykyä ja edistävät yhteiskunnallista kehitystä. Me emme me standardoi innovaatioita, vaan me teemme standardeja, jotta innovaatioon perustuvat tuotteet pääsevät markkinoille – Digitalisoinnin yhteydessä täytyy keksiä uusia standardoinnin tuotteita, uusia tuloksia Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole pelkästään PDF-muotoisia asiakirjoja, vaan tarvitaan paljon enemmänkin. Tulevaisuudessa täytyy myöskin virtuaalimaailmaa varten olla standardeja semantiikkaa ja digitalisointi. Kaikki nämä täytyy saattaa kuntoon. Kiitoksia paljon. Käyttäkäämme hyväksi standardoinnin voimaa. Thank you very much also for keeping to the time. Kiitos, että pitäydytte aikarajoissa. Tän hienoa. Seuraava puhuja on Crystal Davidson. Hän on Small Business Standardsin johtaja. Kuusi minuuttia, olkaa hyvä. <laughs> Uh, Ensinnäkin kiitos Euroopan parlamentille siitä, että se kutsui Small Business Standardsin tämän julkiseen kuulemiseen. Ne, jotka eivät tunne meitä, SBS on eurooppalainen yhdistys, joka edustaa PK-yrityksiä standardointiprosessissa. Saamme yhteisrahoitusta, saamme rahoitusta EU-sta ja FD-jäsenvaltioista huolimatta siitä, että olemme jäsenjärjestö, kun puhumme. Tavoitteemme on puhua 23 miljoonan yhtiön puolesta, jotka Euroopassa tällä hetkellä on. syystä en nyt mene yksityiskohtiin siksi, miksi standardit ovat tärkeitä. pk tämä lienee jo tullut käsitellyksi, mutta ongelma, jonka haluan ottaa esille, on se, että itse asiassa PK-yritykset eivät ole mukana tarpeeksi standardointiprosessissa – Päinvastoin useimmat niistä ovat vain standardien käyttäjiä. Ja tässä kohtaa haluaisin puuttua näihin asioihin, joita käsittelitte, tai käsitellään näitä asioita, joita käsittelitte raportissanne. Edustaja Mitsi, ensinnäkin osallistuvuus, osallistuvuuden käsite, perustuu vuonna 2001, joka on ollut nyt neljä vuotta tätä valmissa, voidaan sanoa, että edistystä on tapahtunut, mutta valitettavasti edistys on ollut rajallista kuitenkin. kuitenkin. Miksi tämä osallistuminen on tärkeää? No, koska te mainitsitte sen jo mietinnössänne. Syy on se, että standardeja on valtavasti ja määrän lisääntyminen ei ole ongelma, se on totta, mutta valitettavasti käytännössä tiedetään, että on muita ongelmia. Tiedän, että se oli tämän päivän kokouksen tarkoitus, mutta minusta me emme voi jättää huomioimatta sitä, että näin on käynyt ja on miksi mainitsen tämän on, että no korostaisin sitä, että miten tärkeää on se, että pk osallistuvat itse standardointiprosessiin. Ja pk aliedustus tässä prosessissa tulee johtamaan siihen, että pienemmät yhtiöt jäävät markkinoiden ulkopuolelle. Tästä syystä tuemme valtavasti tiettyjä ehdotuksianne sille, että olisi lisää osallistuvuutta mukaan lukien se, että annetaan liite, liitteen kolme järjestöille jäsenyys standardointijärjestöissä. Lisäksi tuemme tätä oikeutta omaan kantaan. Se on annettu jo sen ja sen elekin jäsenille. Valitettavasti sitä ei ole myönnetty vielä pk-yritykselle täysimääräisesti. Ja no, nyt on Euroopan parlamentissa laitte mietintöjä. Haluaisinkin ehdottaa, että sisällytätte samanlaisen ehdotuksen suosituksen pk-yritysten osalta. Lisäksi haluaisimme kannustaa etsiä, joka on täällä tänään, tekemään saman. Tällä hetkellä yksikään teidän ehdotuksistanne ei ole vielä etsissä käytössä. Sama päättää meille ja meihin ja muihin sidosryhmiin. Toinen konkreettinen ehdotus, jonka haluaisimme etsiin paremmin täytäntöön, on se, että perustettaisiin pk-yritystyöryhmä, ehdotus tehtiin viime yleiskokouksessa, mutta valitettavasti se hylättiin. Ja SBS toivoo todellakin, että tämä on vain viivästystä eikä lopullista päätöstä vielä. Sitten osallistuuden periaate ei rajoitu vain Euroopan tasolle, sama pätee kansalliselle ja kansainväliselle tasolle – kansallisella tasolla voidaan sanoa, että olemme kohdanneet tiettyjä menestystarinoita esimerkiksi Saksassa, näin on ollut, mutta toistan, tämä on poikkeustapaus ja haluaisimme rohkaista muita kansallisia standardointijärjestöjä tekemään saman asian. Lisäksi ilmaiset kehityssuunnitelmat korostavat sitä, miten tärkeää ottaa käyttöön käsite, joka on osallistuvuus ja osallistaminen. Ja tämä Think Small First, eli ajattele pienesti ensin periaatte. Frankfurtin sopimus Senelekin ja Aiseen välillä hyväksyttiin viime lokakuussa. Sen tavoitteena on tuoda kansainvälisen eurooppalaisen standardoinnin taso korkeammallekin kuin mitä se nyt toistaiseksi on, mutta täällä on tietysti myönteisiä vaikutuksia niille yhtiöille, jotka toimivat kansainvälisillä markkinoilla. Toisaalta tämä siirtymä kohti kansainvälisiä standardeja itse asiassa laajentaa tätä kuilua laajentu, tässä laatimisprosessin ja standardikäyttäjien välillä. Konkreettisesti sanottuna tarkoittaa sitä, että standardit, joita kehitellään kansainvälisellä tasolla, vaikuttavat mikroyritykset, jotka toimivat paikallistasolla. Ja tämä tekee sitä vieläkin tärkeämpää pk-yrityksille edustajille – ja koko tätä osallistuvuuden käsitettä pitää vahvistaa kasvella tasolla ja tässä kohtaa toivomme, että yhteinen aloite tuo tuloksia tähän prosessiin. Seuraava kohta. Palvelustandardit. Yleisesti ottaen SBS on varaumia. että tulee palvelustandardeihin, kuten mainittu. Ja kuten sanottu, tuotteiden osalta standardien pitää perustua markkinoihin, markkinarelevanssiin, ne pitää olla markkinavetoisia ja alhaalta ylös lähestymiseen perustuvia kuitenkin monet palvelut, palvelutarjoajat tarjoajat toimivat paikallisesti ja toimivat paikallisessa kontekstissa sen takia eurooppalaisten ja kansallisten standardien kehittäminen voi olla tarpeetonta. Kolmanneksi ja lopuksi haluaisin puhua toimielinten välisestä vuoropuhelusta. Mainitsitte sen mietinnössänne. Vetotte, tai siis puhutte siitä, miten tärkeä vuoropuhelu on se, että valmistellaan vuosikertomusta. SBS pyytää teitä menemään pidemmälle. Eli haluaisimme pyytää Euroopan parlamenttia oman yhteydessä Euroopan talous- ja sosiaalikomiteaan. Sehän perusti äskettäin foorumin, joka liittyy standardointijärjestelmän lisäosallistamiseen. Miksi me haluamme tätä? No siksi, että jos halutaan koko standardointiprosessi modernisoituu ja että sitä tulee menestyksekäs, tai on tarpeen, että kaikki toimijat ovat mukana ja tekevät yhteistyötä. Ja SBS on sitoutunut tähän kaikkeen ja toivomme kovasti, että kaikki muutkin sidosryhmät tekisivät samaa. Kiitos. Thank you. Kiitos. Ihan totta. Sitten seuraava puhuja, Chiara Giovannini. Chiara on Anekin varapääsihteeri. Hän edustaa EAYtä, Anekia ja Ekossia. Kuusi minuuttia, alkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos. Nyt kalvoni eivät näy, mutta aloitan kuitenkin puheenvuoroni. Ensin haluan kiittää kutsusta. Minulla on kunnia olla paikalla kuluttajien puolesta puhujana. Olen täällä Anekin, Ekosin ja EAYn nimissä. Kyse on yhteiskunnallisesta sidosryhmistä. Onneksi olkoon edustaja Mitsille mietintö luonnoksesta. Se on hyvin tervetullut. Miten standardit voisivat olla modernin osallistavan yhteiskunnan palveluksessa? Standardeja käytetään lainsäädännössä ja politiikassa, jotta voidaan huomioida yleinen etu, tuoteturvallisuus, saatavuus, ilmastonmuutos, resurssitehokkuus, energiatehokkuus ja työntekijöiden suojelu. Kuitenkin yhteiskunnalliset sidosryhmät edustavat miljoonia kuluttajia, työntekijöitä ja he ovat vähemmistönä teknisessä komiteassa, joka näitä standardeja laatii. Standardisointia Äh, luonnehtii suurten vähemmistöjen paradoksi. Miksi näin on? Äh, standardiasetus on raivannut tietä osallistavammalle järjestelmälle ESSlle, mutta vain pieniä muutoksia on tehty vuoden 2013 jälkeen. Viitan tässä siihen, miten standardeista äänestetään. Sehän tapahtuu kansallisella tasolla. Valitettavasti kansallisella tasolla yhteiskunnallinen sitoutuminen ei ole aina ollut mahdollista tai ainakaan se ei ole tehokasta. Me arvostamme toki sitä kansallisten delegaatioiden periaatetta, mutta sitä tulisi täydentää nimenomaan yhteiskunnallisten toimijoiden mukana ololla niin, että päätöksentekoprosessiin voisivat muutkin osallistua ja vaikuttaa. Yhdessä ECOSin ja EAYn kanssa ANEC on tehnyt useita ehdotuksia, joilla voitaisiin parantaa standardisointijärjestelmän osallistavuutta ja läpinäkyvyyttä. Olemme halunneet poliittista ja rahoitustukea kansallisella tasolla sidosryhmille, jotta voitaisiin vahvistaa sitä konsensusta, joka on olemassa näiden kansallisten delegaatioiden päätösten suhteen, täytyisi huomioida myös useammat kategoriat Euroopan tasolla. Tulisi olla vaikutusmahdollisuus myös Euroopan tasolla näillä eturyhmillä. Haluan kiittää kollegaa, joka hoitaa näistä kalvoja. Apu tulee tarpeeseen, arvostan sitä kovasti. Kiitos. Aivan niin kuin on mainittu, pitäisi paremmin tukea yhteiskunnallisten sidosryhmien osallistumista myös kansainvälisellä tasolla. Markkinathan ovat globaalit ja kuluttajilla on globaaleja huolia ja tarpeita ja myös globaaleja odotuksia. Tämä pätee myös ympäristön suojeluun ja työntekijöiden suojeluun. Tarvitaan myös valistuskampanjoita ja koulutusta kansallisella tasolla – jotta voisimme paremmin viestiä sekä velvollisuuksista että oikeuksista kaikkia sidosryhmiä. Arvostamme kovasti sitä kiinnostusta, jota tässä mietinnössä olette osoittaneet, osoittanut myös meidän suuntaamme ja olemme saaneet hyvää edistystä aikaan erityisesti sen ja senellekö asioissa etsin näkökulmasta asiat ovat hieman edenneet hitaammin. Vuoropuhelu kuitenkin on käynnistynyt ja toivon, että sitten seuraavassa yhteydessä voin jo kertoa edistyksestä silläkin rintamalla. Kaikki on aivan hyvin, mutta kun katsomme eh, standardointia, niin täytyy katsoa myös poliittista lähestymistapaa, eli miten standardeja käytetään lainsäädännössä ja politiikassa. Ovatko ne aina oikea väline tietyssä kontekstissa. Mielestämme on paljon väärinkäsityksiä ja epäilyksiä tältä osin. Katsomme kuitenkin, että yhteinen aloite sekä toimielinten välinen vuoropuhelu, jossa te itse parlamenttina olette mukana ja myös talous- ja sosiaalikomitea ja neuvosto mahdollistavat sen, että keskustellaan paremmin standardeista lainsäädännössä, jotta ne voisivat olla yhteiskunnan palveluksessa. Odotamme tältä myös konkreettisia tuloksia kuluttajien, ympäristötyön tekijöiden nimissä haluan kiittää teitä. Thank you very, very much. Kiitos. Viimeinen puhuja. Viimeisimpänä, mutta vähäisimpänä. Christoph Winterhauter on Saksan standardointi-instituutin toimitusjohtaja. Olkaa hyvä. Thank you very much, Madam Chair. I mean, I... Kiitos puheenjohtaja. Minä arvostan näitä myönteisiä kommentteja, joita on esitetty sen selin järjestelmän kehittämisen osalta mukaan luettuna sen kaikki mukaan ottavuus. Me olemme kenties kaikkein suurin sanoteilin Euroopassa ja olemme pystyneet myötä vaikuttamaan Euroopan sanoteilin. Jollakin mainitsi tästä ekosysteemistä standardointialaa, mikä tarkastellaan kansallisia sanoteilimiä, kuten DINniä. Me myötä vaikutamme eurooppalaiseen ja kansainväliseen standardointiin. Kaikki standardointityö, jota tehdään kansallisella kaikki kansainväliset tehdään käytännössä kansallisella tasolla. Me hoidamme monia kansallisia ja kansainvälisiä hankkeita viimein eteenpäin. Noin 30 000 standardia on saatu aikaan. Meillä on 400 työntekijää mukaan luettuna kansalliset standardit, mutta suurin osa standardihankkeista on eurooppalaisia ja kansainvälisiä. Seuraavasta kaaviosta näette, että käytännössä kansalliset standardointielimet elimet järjestäytyvät näin työryhmiin. 30 prosenttia eurooppaisesta standardoista standardityöstä tehdään DINin piirissä. Pyörämme projektin projektien johtamista ja helpottamme kansainvälisten työryhmien työtä. Varmistamme, että suora ja helppo pääsy taataan kaikille mahdollisille osallistujille, jotka ovat mukaan standardikomiteoihin. Joten me lähetämme asiantuntijoita näistä verokkikomiteosta sitten muihin, muiden toimijoiden piiriin, jotta voidaan eurooppalaisesta kansallista standardointia viedä eteenpäin. Meidän täytyy varmistaa, että mukana ei pelkästään teollisuuden edustelevisten kyse suurista ja pienistä yrityksistä, vaan myöskin melkoinen osuus täytyy olla osallistuja myöskin sosiaalisista piireistä, ympäristöalan sidosryhmiä ja kaikkien täytyy helposti päästä mukaan ja osallistua säännöllityöhön. Meillä on itse asiassa velvollisuus jopa aktiivisesti ottaa mukaan kaikki mahdolliset sidosryhmät tiettyihin standardointiprosesseihin. On tärkeää ymmärtää, mikä tekee nykyisestä eurooppalaisesta järjestelmästä hyvän. Meillä on parhaat asiantuntijat kehittämässä parhaita standardeja. Meidän täytyy olla myöskin kiehtova hyvä järjestelmä, joka houkuttelee parhaat asiantuntijat aktiivisesti mukaan ja istumaan näihin komiteoihin ja antamaan omaa osaamistaan ja tietämystään meidän käyttöömme. Toinen periaate on erittäin tärkeä. Me aktiivisesti olemme hyväksymässä tai mukauttamassa standardeja kansainvälisiin normeihin. Me luovumme kansallisista standardeista, mikä on olemassa eurooppalainen standardi, joka on samanlainen. Itse asiassa, kun aloitimme tämän järjestelmän 450 000 kilpailua kansallista standardia. Tämä saatiin kutistettua 21 000 yhteisen eurooppalaisen standardiin. Tämä on eurooppalaisten sisämarkkinoiden kulmakivi. Ja kansalliset standardilaitokset johtavat näitä projekteja ja helpottavat pääsyä tarjoamaan yhden luukun järjestelmää kaikille kansallisille edustajille ja siirrosryhmille, niin että kaikki pääsevät mukaan eurooppalaisen standardointiprosessiin. Me arvostamme suuresti ja varmistamme sen, että kyse on markkinavetoisesta prosessista. Ja sanarien täytyy jatkossakin olla sellaisen perustat vapaaehtoisuuteen. Nyt kaksi huomiota vielä yleisellä tasolla. Nykyisen järjestelmän houkuttelevuus ja hienous perustuu luottamukselle lainsäätäjän, julkisten viranomaisten ja sidosryhmien välillä standardijärjestelmän piirissä. Ja tämä luottamus täytyy säilyttää. Meidän täytyy luottaa toisiimme ja siihen, että tämä toimii. Roolit on selkeästi määritelty. Lainsäädäntö määrää tärkeimmät vaatimukset ja standardisointi puolella sitten kehitetään yksityiset, loppuun tekniset yksityiskohdat. Olkaa ystävällisiä. Tän on ensi paina nappula. Varmasti siis nykyisessä mietintöluonnoksessa tätä vain vahvistetaan. Ja meidän jatkossakin varmistaa, että työmme onnistuu. Vielä yksi suositus. Bernard Thyssen mainitsikin jo. Meillä on joitakin haasteita edessämme. Esimerkiksi digitalisointi, kuinka sitä ohjataan ja kuinka eri standardointielimet saadaan toimimaan yhteen, kun tarkastelemme koko tämä ekosysteemi, on erilaisia foorumeita ja konsortioita. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä tässä ei kyse siitä, että yksi olisi muita vastaan, vaan meidän täytyy löytää yhteisiä ratkaisuja. tätä käytänteitä täytyy käyttää hyväksi sen osalta, kuinka kaikki saadaan mukaan saman ekosysteemin ja päästään saman johtopäätöksiin. Tämä on yksi tehtävistä, joka meillä on myöskin kansallisessa Saksan Standardiliiton strategiassa. Me pyrimme tekemään tästä prosessista juohevan ja varmistamme sen, että se, tämä kaikki toimii. Myöskin nopeuttaa standardiprosessia. prosessia niin, että IT-alan vaatimukset ja digitalisointi, digitalisoinnin nopeus, nopea kehitys, kaikki otetaan huomioon. Stadilla on teknisiä asiakirjoja, mutta yhä suurempia laisia juridisia vaatimuksia tulee komission suunnalta. Mä löytyy työnjako, työnjako asianmukaisesti ja jatkossakin varmistaa Euroopan standardijärjestelmä pysyy houkuttelevana ja kaikki parhaata osaavimmat henkilöt saadaan mukaan, niin kuin tähänkin asti on saatu. Thank you so much. <clears throat> So that brings a... Kiitos. Tähän päättyi paneelin keskusteluosuus. Kun kysymyksiä, Galpelts? Kiitos ensinnäkin. Kiitos ja onnittelut edustaja Mitsille tämän relevantin ja hyvin mielenkiintoisen kuulumisen järjestämistä kysymykseni liittyy julkisiin hankintoihin. Uskotteko, että nykysäännöt ottavat huomioon yritysten tarpeet? Se on kysymykseni. Yes, um, all, all speaker. Maybe um, I would like to refer that... Uh... No, ehkäpä tarkistan tämän asian vielä. Hetki pieni. I think uh, Bernard Thies was... Bernard Tees taisi mainita tämän asian. Kyllä, herra Tees. Yes. just one moment. Are there any questions? Onko muita kysymyksiä? Voidaan ottaa kaikki kysymykset samalla. Selvä. Eli minullakin olisi muutama kysymys. Ensimmäinen on osoitettu herra Tissille myös. Pohdinpä vain, että no, on tilanteita, jolloin komissio on taas ensinnäkin mandaattiin kehitellä standardeja, jotta voidaan tukea eurooppalaista lainsäädäntöä sillä. Ja sitten ottaisi yhteyttä kansallisiin järjestöihin, jotta ne auttaisivat tuossa tilanteessa viinisopimuksen mukaan. Uskotteko, että on tarpeeksi liitteen kolme yhtiöiden mukaanottamista? Voidaanko tehdä lisää? Vai oletteko tyytyväisiä tähän osallistamisen käsitteeseen lisäksi? Haluaisin kysyä seuraavaa Chiara Giovanninilta. Mihin konkreettisiin toimenpiteisiin voitaisiin teistä ryhtyä? Mitä haluatte tapahtuvan, että saada lisää osallistamista? se olisi osa tätä hyvin tärkeää standardien kehittämistä siinä kysymykseni. Kiitos. You have the floor. Yeah, thank you very much for the uh, first question. Kiitos. Ensimmäinen kysymys. Se liittyi julkisiin hankintoihin. Tästä yksi esimerkki. Jos vaikkapa halutaan toteuttaa wifi-järjestelmää, niin sitten täytyy käyttää standardia, joka ei ole listattu julkisiin hankintoihin kuuluvaksi. Eli standardia täytyy ensin lukea ja sitten toimittaja ymmärtää, mistä standardista on kyse. Tämä on vain yksi esimerkki. On löydettävä ratkaisu tähän julkisen hankintapuoleen. Sitten tähän järjestelmään täytyy muistaa lisätä vielä muitakin standardeja. Kysehän on markkinoista ja julkisista hankinnoista, jotka ovat osa markkinoita. Sopiiko tämä sitten? Peltz is nodding. Galpeltz, äh, edustaja Galpeltz nyökkäilee tässä, eli kyllä varmasti. Mennet processes via in the electrotechnical area are making a lot... Nyt toteutetaan paljon mandatoituja standardeja suoraan kansainvälisellä tasolla. Ja meillähän on vain raportoiva sihteeristö. Kaikki asiat on hoidettu kansainvälisellä tasolla suoraan. Mainitsitte liitteen kolme organisaatiot. Suurimmissa osassa sen, sen jäsenmaista. Siellä tietysti kuluttajat ja ympäristöihmiset tekevät työtään tämän kansallisen valtuuskunnan periaatteen mukaisesti eh, sekä sen että Senellekissä ja isossa. Ja sitten sidosryhmät ovat mukana laatimassa kansainvälisiä standardeja, eh, jotka sitten viime kädessä julkaistaan virallisessa lehdessä. Näin jo tapahtuu ja Viime vuonna allekirjoitettiin Frankfurtin sopimus yleiskokouksessa Frankfurtissa. Siinä mennään vielä pidemmälle, koska me ajattelemme kansainvälisiä markkinoita eikä pelkästään Euroopan sisämarkkinoita. Yritykset todella ovat kiinnostuneita kansainvälisistä standardeista äh, markkinoilla. Sen takia mandatoitu työ, Senelek, äh, iso. Tämä on hyvä järjestelmä tulevaisuutta ajatellen. Tämä tarkoittaa sitä, että tämä suunnitelma, iso suunnitelma, suuri suunnitelma on paljon lähempänä säätelytyötä maailmanlaajuisesti, kun ajattelemme EU-sen tekemää työtä sitten jos säätelijät maailmanlaajuisesti eivät hyväksy standardia, niin tässä tapauksessa tarvitsemme hyvää yhteistyötä. Kaikki säätelijät, Euroopan komissio, mukaan luettuna kenties Kiinan, Japanin, Korean säätelyviranomaisten pitäisi varmistaa, että on samat sääntelysäännöt, samat standardit ja sitten pk-yritykset tekevät työtä esimerkiksi lääketieteen alalla, niin helposti pääsisivät näin kansainvälisille markkinoille. Tätä tarkoittaa yhteistyö IOC ja komission välillä, ja tämä tarkoittaa sitä, miten jatkossa voimme tehdä parempaa työtä, jotta kansainvälisiin standardeihin päästäisiin. Teknisellä alalla 80 prosenttia standardeista on ISC-standardeja ja yksi kolmasosa standardeista on isostandardeja ja loput eurooppalaisia standardeja. Eli tässä on hyvä vastaisuus, kun ajatellaan liitteen kolme organisaatioita. Yhdessä kansallisen valtuuskunnan periaatteen mukaisesti voidaan tehdä työtä myös kansainvälisellä tasolla. Vastaako tämä kysymykseen? My question. Kyllä, se vastaa kysymykseni, mutta sitten vielä Giovanninin vastaus. Yes, thank you very much. Kiitoksia paljon. Teitä ei varmaan yllätä, että meillä on ehkä hieman erilainen käsitys siitä, kuinka kansallisten valtuutettujen periaate toimii. Saksa on todellakin erittäin hyvä mallioppilas, kenties ainoa mallioppilas, koska kaikki muut jäsenvaltiot, kuka yksikään muu jäsenvaltio ei oma samasta rakennetta kuluttajan tai ympäristön kannalta tai työntekijöiden kannalta, kun tarkastellaan standardointien osallistumista mutta on minusta, muistamassa nämä tahot ovat muodon edustettuina. Poliittinen ja rahoitustuki kansallisella tasolla on tarpeen, kun on kyse yhteiskunnallisista osallistuista ja voidaan kansallisen osallistumisen periaatetta vahvistaa. Se on olemassa, me kunnitamme sitä, mutta se ei toimi vielä riittävän hyvin meidän kantava katsottuna. Siksi Euroopan tasolle pitäisi kehittää enemmän oikeuksia toissijaisen jäsenyyden kategoriassa – uudet säännökset liittyvät säännöksiin, sen sellikin puolella tämä ei toimi, tämä uusi säännöstö etsin puolella. Täytyy vielä työtä tehdä tänne etsi saadaan vakuutuneeksi. Kansainvälisestä standardoinnista totean sen, että senkin on heikkouksia, jotka liittyvät kansalliseen osallistumisen periaatteeseen. Ja siihen, kuinka tätä kautta voidaan vaikuttaa kansainvälisellä tasolla. Eurooppalaisten sidosryhmien osallistumista helpottaa, jotta voidaan tilkitä aukot, mikäli katsomme, että kuluttajat, ympäristöjärjestöt ja työntekijät eivät ole riittävästi edustettuina kansallisessa valtuuskunnassa. Tässä luotamme senillekin ja Etsiin, jotta ne helpottaisivat näiden muiden osallistumista silloin, kun keskustellaan kansainvälisten kumppanien kanssa. Ja sitten vielä lopuksi me tarvitaan valistusta meidän omien, oma roolimme, omien velvoitteemme osalta. Täytyy katsoa, mitä lisäarvoa toimistamme on, toimimmeko asianmukaisella tavalla, olemmeko tehneet, teemmekö samoja asioita, mitä muidenkin täytyy tehdä, olemmeko parantaneet kuinka tiedottamista ja teemme työtä todellisessa kumppanussuhteessa. Thank you very, very much. Um... Kiitoksia kovasti. Tämä on ollut erittäin rikastuttava keskustelu ja mielenkiintoista kuulla eri sidosryhmien kantoja, joka on tämän kuulemisen päätarkoitus. Lisäksi haluaisin, että mietintöni tuo lisäarvoa standardointi alalle. Siitä syystä on tärkeää meille saada kuunnella teitä. Ja täytyy sanoa, että näen eri tyyppisiä kantoja, mutta myös yhtymäkohtia, joten kiitoksia kovasti esityksistänne, arvostamme kovasti. Ja nyt ajakohta standardeille on otollinen. Kiitoksia kovasti panoksistanne. Arvostamme sitä kovasti. Kiitos. Varjoesittelijät sitten pyytäisin jäämään tänne puoli kuuteen asti enimmillään lyhyt keskustelu May I kindly and respectfully ask those who are not participating in this exchange of... Ne, jotka eivät osallistu tähän keskusteluun, pyytäisin teitä poistumaan pikaisesti ja hissukseen.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 start this um, uh, exchange of views uh, meeting. I... Suomen kopin tulkit kysyvät, kuunteleeko joku suomen kieltä. Jos kyllä, niin voisitteko viittoilla tänne kopin numero 10 suuntaan. Jos näin ei ole, niin tulkkaus loppuu toistaiseksi. Okay. Okay, and, and, and the commission, they want to um, participate. Right. Um, as you know, the, the objectives of this... Te tiedätte tämän viiteluonnoksen tarkoituksena on jatkaa meneillään olevaa keskustelua, joka on erittäin tärkeä. Tämä koko aihe on erittäin tärkeä. Periaatteessa tarkoituksena mietinnössä on se, että sillä myötä vaikutetaan ensimmäiseen toiminnan väliseen dialogiin, joka järjestää kevään 2017 ja komissio sitten hyväksyy tämän toivon mukaan 2017 syksyllä. ict alaa koskeva tiedonanto on asia, joka kuuluu ITRE-valiokunnan toimivaltuuksien piiriin. Verkkoturvallisuus ja tieto, turvallisuus ja standardointialoitteet ja horisontti 2020 sekä yhteisen tutkimuskeskuksen osallistuminen kuuluvat itse valikunnan mutta kun on kyse ICT-standardeista, IMCO-valikunta tulee keskittymään muihin asioihin. On hyvin vaikea kattaa kaikkia näitä aiheita ja osatekijöitä tässä mietinnössä, koska kuten tiedätte, meillä on hyvin tiukka raja sen suhteen, miten pitkä teksti voi olla, kuinka monta merkkiä teksti voi olla pituudeltaan. Meillä on hyvin vaikea saada mukaan kaikkea, mikä halusimme mukaan, mutta tämä tulee